Keskustelu on päättänyt ja äänestys, kuten muissakin asioissa, huomenna epätavalliseen aikaan kello 18. Sitten seuraava asia esityslistalla on äh, Kristina Ojulainen mietintö Sergei Magnitskin tapauksessa osallisia Venäjän viranomaisia koskevat yhteiset viisumirajoitukset. Esittelijä neljä minuuttia, olkaa hyvä. Thank you, President. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen Sergei Magnitsin nimi on hyvin tunnettu Euroopan parlamentissa. Joulukuussa 2010 me hyväksyimme vuosittaisen ihmisoikeusraportin ja pyysimme tässä raportissa oikeutta tälle rohkealle venäläiselle lakimiehelle, joka kuoli taistellessaan korruptiota vastaan, vaikka presidentti Dmitri Medvedev lupasi edistystä, sitä ei ole vielä nähty ja viime viikolla tuomioistuin käsittely Moskovassa teki vain pieniä askelia eteenpäin. kuudesta kymmenestä juttuun sekaantuneesta vain kahta vankilan lääkäriä syytettiin lyönnistä Lähes kolme vuotta on kulunut Sergei Magnitskin traagisesta kuolemasta. Hän kuoli kidutuksen ja puutteellisen lääkintäavun jälkeen. Tämä hirvittävä kohtalo muistuttaa Vasili Aleksanian kohtaloa. Hän oli Mihail Khodorovskin ja Jukosin lakimies ja kuoli tultuaan laittomasti vankituksi. Nämä syylliset henkilöt eivät ole vieläkään joutuneet vastuuseen. He matkustavat Euroopan unionissa, käyttävät rahaa täällä, ostavat tältä kiinteistöjä ja kouluttavat täällä lapsiaan. Tämä suositus ehdottaa, että Euroopan unionin jäsenmaat lopettaisivat tällaisen toiminnan. Meidän täytyisi kieltää viisumit ja jäädyttää varat henkilöiltä, jotka ovat syyllistyneet näihin toimiin. Hyvät kollegat, Putinin hallinto on kääntänyt selkänsä liberaaleille demokraattisille arvoille ja oikeusvaltion periaatteille. Korruptiosta on tullut hallinnon toimintaa Venäjällä. Transparency Internationalin indeksin mukaan Venäjä on Nigerian kanssa korruptioindeksi listan pohjalla. Tämän vuoksi on erittäin rohkea Putinilta vaatia viisaa viisumivapautuksia niin kutsuttujen sinisten passien haltijoille. Kuvitteleeko hän todellakin, että Euroopan unioni ottaisi vastaan nämä korruptiomestarit? Vain muutama viikko sitten naapurissa Euroopan neuvoston parlamentaarisessa yleiskokouksessa keskusteltiin Venäjän tilanteesta, ja sen sijaan, että se olisi osoittanut hyvää tahtoaan, Venäjän kollegat kritisoivat niin kutsuttua Venäjän kotiasioihin sekaantumista. Me myöskin kuulimme Venäjän uhkaavan lakkauttaa rahoituksensa Euroopan neuvostolle vain Euroopan unionin ja Venäjän suhteet eivät ole vaakalaudalla. Venäjä-NATO-suhteet ovat samanlaisessa tilanteessa. Venäjän liittyminen WTO osoittaa jälleen kerran, että yleiset ryhmän säännöt eivät ole kunnioitettuna. Venäjä kohtelee VTOta kuin alakart listaa, mutta meidän täytyy olla eh, selviä. Magnistin tilanne ei ole vain henkilökohtainen tragedia. Tämä heijastelee tilannetta Venäjän yhteiskunnassa poliittisen ja institutionaalisen elämän taantuminen on aiheuttanut valtavaa korruptiota ja toisaalta kansalaisyhteiskunnan nousua se vaatii sen omia perustuslaillisia oikeuksia. Me emme voi kääntää selkäämme, kun ihmiset taistelevat oikeuksien puolesta ja kun he epäävät näitä oikeuksia kansalaisiltaan, meidän täytyy kunnioittaa omia julistuksiamme. Pyytäisin kollegoja äänestämään tämän suosituksen puolesta huomenna. Kiitoksia. Kiitos kollega Ojuland. Nyt sitten catch the eye-menettely. Kollega Mikola Asic, olkaa hyvä. Herra Mikolasik. Thank you very much. I had the wrong translation of my... Kiitos, äh, sain hieman väärän tulkkauksen nimestäni, siksi en reagoinut. Danke schön, muuten vain kiitos. Sergei Magnitski oli ihmisoikeuksien puolesta taistelija ja hän taisteli järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan, eli ihmisoikeuksien, vapauden, demokratian puolesta, ja meidän tulisi tätä tukea. Ja Euroopan parlamentin tulisi tätä tukea. Meidän tulisi antaa selvä signaali Venäjälle, että tällaista käytöstä ei hyväksytä jos se on demokraattinen maa. Onko se demokraattinen maa, jos se ei anna lääkäriapua ihmisille, jotka sitä tarvitsevat? Jos vankilassa vangittuja hakataan ja jätetään huomiotta. Neuvotellessaan Venäjän federaation kanssa EU tulee muistuttaa Venäjää sen ihmisoikeuksista. Herr Mikolasik, es folgt Migalski. Haluaisin nyt osoittaa sanoja herra Mikolasikille, kollegalleni. Olen samaa mieltä kanssanne mutta Magnitski ei puolustanut ihmisoikeuksia. Hän oli ihan tavallinen ihminen. Hän vastusti korruptiota ja siksi Häntä häirittiin ja hän kuoli venäläisessä vankilassa. Meidän velvollisuutemme on mietittävä kaikkien näiden tavallisten venäläisten kohtalo. Kaikki ne, jotka ovat halua tähän korruptio toimitaan mukaan ja tekevät ihan sen, mitä ihminen voi tehdä. Meidän pitää todellakin kieltä nämä viisumit ja jäädyttää varat kaikilta niiltä, jotka voivat jollain tavoin olla mukana tämän erikoisen eh, ihmisen kuolemassa. Tämä henkilö halusi olla moraalinen, vaikka maassa ei moraalisia olla. Jos me todella suhtaudumme vakavasti eurooppalaisiin arvoihin ja toimintatapoihimme, niin meidän pitää varmistaa että tällaista eh, epäoikeudenmukaisuutta ei voida sietää. Sitten kollega Potasiewicz. Eh, Paljon kiitoksia puhemies. Aloittaisin yksityisestä ajatuksesta. Minä synnyin kaupungissa, jossa venäläisiä sotilaita oli asema paikassaan. Tämän vuoksi minä tapasin tavallisia venäläisiä, jotka olivat rehellisiä kunnon ihmisiä ja mm, parlamentin jäsenenä olen voinut tavata Venäjän opposition edustajia ja myöskin sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole etulinjassa, mutta jotka ovat muutoksessa mukana Venäjällä, muutoksessa demokraattisemmaksi, eurooppalaisemmaksi Venäjäksi. Ja minun täytyy tämän vuoksi sanoa, että ei ole hyväksyttävää, että maa, joka on Euroopassa ja joka haluaa tulla kohdelluksi eurooppalaisena maana – sallii tällaisia käytäntöjä ensinnäkin korruptio oikeusjärjestelmässä ja sitten toisekseen tapa eliminoida ihmisiä näin, kuten herra Magnitski. Ihmiset, jotka haluavat olla rehellisiä ja kunnollisia, jotka eivät ole suuria oppositiojohtajia, vaan rehellisiä ihmisiä. Kiitos kollega Potasiewicz. Catch the Eye-menettely on päättynyt ja sitten komission jäsen Piibalks lopuksi. Puhemies, arvon jäsen, että olen kiitollinen mahdollisuudesta osallistua tähän keskusteluun Magniskin tapauksesta äh, korkean edustajan edustajana täällä. Euroopan parlamentin suositukset neuvostolle siitä, että venäläisille viranomaisille, jotka ovat olleet mukana Magniskin tapauksessa, ei annettaisi viisumia. Parlamentti on ollut kovaääninen ja hyvin johdonmukainen viime vuosien aikana. Euroopan parlamentin päätöslausema joulukuun 16.2010 jälkeen, monien kuulemisten jälkeen ja myös huomisen äänestyksen jälkeen. Kaikki nämä aloitteet osoittavat, miten tärkeä Euroopan par, miten tär, tärkeänä Magnitskin tapausta Euroopan parlamentti pitää. Nämä aloitteet ovat tukeneet meidän yhteisiä ponnisteluitamme painostaa Moskovaa tutkimaan näitä asioita nopeasti ja hyvin. Ja tämä antaa meille lisää oikeutta painostaa Venäjän viranomaisia viemään Magnistin tapaus johtopäätökseen loppuun. Korkea edustaja on jatkuvasti puhunut venäläisille siitä, että heidän täytyy varmistaa kunnon tutkimus. Me otamme tämän esiin Venäjän viranomaisten kanssa kaikilla eri tasoilla. Magniskin tapaus on osa, jatkuva osa meidän kaksivuotista vuotista ihmisoikeuskeskusteluamme. Se otetaan esiin säännöllisesti myös ministeritasolla kuin huippukokouksissa. Viime kuussa korkea edustaja Ashton otti esiin Magnitskin tapauksen tässä parlamentissa. Silloin puhuttiin nimenomaan poliittisesta oikeudesta ja hän oli hyvin huolissaan siitä, että jatkuva eteenpäin menemisen puute Magnitskin tapauksessa oli osa yleistä suuntausta Venäjän federaatiossa oikeuden kehityksen alalla. Ja tämä on suuri huolenaihe unionille. Korkean edustajan puhe ja sen jälkeen seurannut keskustelu otettiin esiin Venäjän lehdistössä. Van Rompäy kirjoitti sitten kirjeen presidentti Medvedeville erityisesti Magnitskin asiasta. Puheenjohtaja Van Rompuy teki kolme tär- otti esiin kolme tärkeää asiaa. Ensinnäkin hän kehotti Venäjän hallitusta viemään tämän asian loppuun. Toisekseen hän vetosi Venäjään, että se lopettaisi Magnitskin kuoleman jälkeisen syyttämisen. Ja kolmanneksi, että Magnitskin äidin ja lesken kiusaaminen lopetettaisiin. Ulkosuhdehallinto muistuttaa Venäjälle, venäläistä osapuolta siitä, että kirjeeseen ei ole tullut vastausta. Kaikki nämä asiat, samoin kuin tämä vastaamattomuus Van Rompäin kirjeeseen, otettiin esiin komission jäsen Malmströmin toimesta – lokakuun toinen Nikosessa pidetyssä huippukokouksessa. Me olemme ottaneet asian hyvin vakavasti kolmesta syystä. Ensinnäkin ottaen huomioon asian luonteen itsessään. Se on, siinä on kysymys Venäjän kansalaisesta, lakimiehestä, nuoresta isästä, joka pidätettiin, käsiteltiin ja häntä kohdeltiin huonosti vanginvartijoiden puolelta. Sinällään tässä on kysymys suuresta ihmisoikeuksien loukkauksesta ja vallan väärinkäytöstä. Euroopan unioni pitää kuitenkin ihmisen kunnioittamista, oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksien kunnioittamista perusasianaan. Magnitskin tapaus on yksi näitä tällaisia tapauksia ei ainoastaan Venäjän kansan kannalta, vaan koko EUlle. Toinen syy miksi me olemme aktiivisia Magnitskin tapauksessa, on, että me uskomme, että Venäjän itsessään pitäisi nähdä suurta mielenkiintoa asian ratkaisemisessa, koska se asia osoittaa, mikä Venäjän federaation oikeuslaitoksen tila on ja oikeusvaltion tila. Tämä on lakmustesti Venäjän äh, turvallisuudelle esimerkiksi investointipaikkana Varsinkin, koska tämä nyt on valtio, missä on hyvin paljon korruptiota. Korruption vastaiset toimenpiteet ovat asia, jonka parissa teemme yhteistyötä Venäjän kanssa. Tämän tapauksen ratkaiseminen antaisi hyvän verkin kumppaneille ja investoijille siitä, että Venäjä on vakavissaan korruption vastaisissa toimissaan. Kolmanneksi EUn intresseissä on, että sillä on rajoillaan vakavarainen, vakaa oikeusvaltio Venäjä. Se, että Venäjä hyväksyttiin VTO, on hyvin tärkeää, että voidaan integroida venäläiset maailmanlaajuisiin sääntöihin. Tämä on askel oikeaan suuntaan, niin että saadaan aikaan globaalia luottamusta. Magnitskin tapaus ikävä kyllä vaikuttavat päinvastaisella tavalla. Se, mitä nyt tarvitaan, on konkreettiset toimet Venäjän hallituksen puolelta. Selkeä päätös lähteä selkeästi tutkimaan Magnitskin tapaus ja saattaa vastuuhenkilöt tuomioistuimen eteen. Me ö, olemme hyvin siis tarkkaan lukeneet teidän suosituksenne neuvostolle, mitä tulee viranomaisten sitten viisumirajoitteisiin. Tämä antaa hyvin vahvan viestin ja tämän hyväksyminen kuitenkin vaatisi yksimielisyyttä kaikilta jäsenvaltioilta. Ja koska Euroopan unioni on vastuussa suhteestaan Venäjän kanssa, meidän täytyy hyvin tasapainoilla toimiemme suhteen naapureiden suuntaan. Tällaiset Tavat toimenpiteet EUlta ovat hyvin herkkiä välineitä. Tällaisia tulisi käyttää vain hyvin erityisissä tilanteissa olemassa olevien EUn suuntaviivojen mukaisesti. Sen lisäksi tällaisia rajattavia toimenpiteitä pitäisi käyttää osana kattavaa poliittista lähestymistapaa, jossa on poliittista vuoropuhelua, muita ponnisteluita ja muita välineitä. Varmistan teille, että Magnitskin tapaus jää meidän bilateraaliselle agendallemme yhteyksissämme Venäjän kanssa. Sanktioita pitäisi käyttää vasta viimeisenä vaihtoehtona. Muuten riskinä on, että sanktioista tulee ainoa väline monissa suhteissa, aina kun tällaisia rikoksia tehdään. Johtopäätöksenä haluan toistaa vielä kerran, korkean edustajan Ashtonin nimissä, että me jatkamme Magnitski tapauksen selvittämisen vaatimista kaikissa tilanteissa. Kiitos. Vielen Dank, Herr Kommissar Piebalgs. Die Aussprache ist damit geschlossen. Äänestys on huomenna kello 18. Seuraavaksi meillä on eh, edustaja Moreiran mietintö kauppa- ja taloussuhteet Yhdysvaltoihin. Esittelijä neljä minuuttia, olkaa hyvä. Äh,